Meillä on täällä 41 allekirjoittajaa päätöslauselmassa, joka on esitetty työjärjestyksen artiklan 90.4 mukaisesti. Pyytän, että tästä keskusteltaisiin tänä iltana viimeisenä kohtana ja huomenna asiasta äänestetään kello 12. Nyt annan kuitenkin puheenvuoron allekirjoittajalle Robert Evansille, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kuten totesitte, niin maanantai-iltana ulkoasiainvaliokunta hyväksyi päätöslausuman, joka koskee Sri Lankan huononevaa ihmisoikeustilannetta artikla 91 pohjalta. Sri Lankan tilanne on huono ja se on selvää, mutta humanitaarinen tilanne ja sen vakavuuden aste ei ole selvää. Mielestäni järkevin asia olisi se, että käytäisiin järkevää keskustelua ja sellaista ei voida sovittaa tähän täysistuntoon, vaan se voitaisiin käydä ensi täysistunnossa, joka on jo puolentoista kahden viikon päästä. Ja olen hyvin iloinen siitä, että herra Daul kertoi hänen ryhmänsä tukevan tätä esitystä. Ja niinpä minä esitänkin, että käsittelemme tätä asiaa seuraavassa täysistunnossa, jotta voimme tehdä oikeutta Sri Lankan tilanteelle. Kiitos kollegat. Nopeasti kysyisin teiltä, kuka on puolesta ja kuka on vastaan. Ketkä ovat tämän puolesta. Ketkä ovat siis tämän mietinnön puolesta? Äh, siis lykkäyksen puolesta. No, en nyt näe oikein hyvin. Äänestetään nimenhuoltoäänestyksen. Äänestys alkaa. Bon, alors, visiblement, on veut... S'il vous plaît, Siis nyt mennään liian nopeasti ihan selvästikin. Annan puheenvuoron vielä Koon Benditille ja sen jälkeen jatketaan. Koon Bendit, olkaa hyvä. Rouva puhemies, yksinkertaisesti kun joku ehdottaa jotakin, niin aina joku voi sitten ennen äänestystä vastustaa asiaa. Minä haluaisin vain sanoa, että tilanne Sri Lankassa on erittäin dramaattinen. Sata 50 000 ihmistä on suljettu tietylle alueelle. Sama asia pätee Burmaan ja sen takia esityslistalle on otettava tänään Sri Lanka, jota osoitamme, kuinka päättäväisiä olemme, että olemme solidaarisia näiden ihmisten kanssa, jotka ovat siellä vangittuina. Kiitos. Selvä. Asiat ovat nyt selkeitä, joten nyt on ehdotettu, että äänestystä lykätään ja on äänestetty myös, että se säilytetään ennallaan. Ketkä puoltavat, että se, sitä lykätään? Ketkä vastustavat, että sitä lykätään? Selvä. Eli vastustajat voittivat. Nyt menemme äänestyksiin. Ää, yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti Keringer de Odenbergin mietinnöstä nimenhuutto äänös, äänestys, äänestys alkaa. Olkaa kaikki äänestäneet?